So, ich bitte alle Kollegen Platz. No niin, hyvät kollegat, nyt pyytäisin teitä kaikkia asettautumaan paikoilleen, ja ottamaan esiin äänestyskorttinne ja laittamaan kortit vielä paikoilleen sinne koneisiinnekin. So, bevor wir, bevor wir starten, bevor wir starten, möchte Ennen kuin aloitamme, haluaisin toivottaa tervetulleeksi vierailijaryhmän, joka on täällä tänään äh, alueelta. Ja sitten meillä on toinenkin vierailijaryhmä, joka on kollega Richard Seberin vierailijaryhmä Tirolin Anbergistä. Lämpimästi tervetuloa, mukavaa, että olette tulleet vieraaksi Euroopan parlamenttiin. Ja nyt me aloitamme äänestykset, jos kaikilla kortit ovat paikoillaan, ja mehän aloitamme kollega Uskin mietinnöstä. Moottoriajoneuvojen äänitaso. Äänestys toimitetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. Die Grünen haben ein so viel. Wir müssen die Stimme von... Ja nyt Karl Schlüterin Ää, niin, niin, yksi vihreä siellä nyt on liikaa. Hyvä, kiitoksia. Nyt tämä äänestys voi päättyä. Ja hyväksytty äänen 45 puolesta 11 vastaan yksi tyhjä. Jatketaan. Herra Uski. Thank you, Chairman. Just, uh, just... Kiitos puheenjohtaja. Lyhyesti halusin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä tässä erittäin vaikeassa mietinnössä. Haluaisin myös kiittää komission edustajaa, neuvoston edustajaa. Tässä meni vähän pitkään sopimuksen pääsemisessä, mutta uskon, että saimme hyvän kompromissin. Paljon kiitoksia. Kiitos. No kaikkihan tiedämme, miksi tämä kesti vähän pidempään. Ja sitten me jatkamme eteenpäin Gardinin lausunto on seuraavana ohjelmassamme. Ja me aloitamme tarkistuksesta neljä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty, 21 puolesta. Vastaan tyhjää epäselvää, äänestetään koneellisesti, äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Viisi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Seitsemän ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 ja 33 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty mielestäni, mutta toimitetaan vielä koneäänestys varmuuden vuoksi. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan. Tämä on kyllä epäselvä. 26 koneäänestys. Ovat kaikki äänestäneet. Ja äänestys on päättynyt. SDllä on ei. Kaikki kunnossa sittenkin. 41 puolesta 19 vastaan hyväksytty. 12 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 27 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan vastaan tyhjää hyväksytty, yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, raukea raukea ja sitten äh, koneäänestys, loppuäänestys. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. 54 puolesta ei vasta ääniä, neljä tyhjää. Sydämestä onnettelut Rova Gardini. Weiter geht's. Jatketaan. Weiter geht's. Jatketaan. Seuraavaksi vuorossa on Rova Antoneskun mietintö 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 18 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Epäselvää. Koneäänestys 18. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. selvinäinen hylätty. 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämäkin. 19 äänestys on alkanut. Olet kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 20 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 21 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää epäselvää. 22 koneäänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 ja 24 identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3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 tyhjää hyväksytty. 7 ja 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää epäselvää. Tarkistetaan 36. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 ja 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 ja 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 ja 40 puolesta vastaan tyhjää Epäselvä. 10 ja 40 koneäänestys. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 45 puolesta. 44. Tarkistetaan Rova Hypnerin toivomuksesta. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Kyllä se hylätty on. 45 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 46 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan, tyhjää epäselvä. 48 koneäänestys on alkanut. Olet kaikki äänestäneet, äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 49 puolesta. Vastaan. Tyhjää, ylätty sitten yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 raukeaa, koska ykkönen hyväksyttiin 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää epäselvää. Tarkistetaan 14 koneellisesti. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 16. Täytyykö tästä äänestää? Ei. Joten loppuäänestys näin muutetusta ehdotuksesta koneäänestyksenä. Äänestys on alkanut, ovat kaikki äänestäneet, äänestys on päättynyt. hyväksytty vain yksi vasta ääni. Ja sitten vielä toinen loppu äänestys on alkanut, ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja sitten kysyisin, onko artiklaan 70 mandaatin hyväksyminen. Toivotaanko tällaista? Rouva Antonesku. Ja. isie. Näen, että te nyökkäätte, eli nyt tarvittaisiin 36 ääntä sitten, jotka ovat äh, mandaatin puolesta. Äänestys on alkanut. Ne ovat kaikki äänestäneet. Äänestys. Kaksi eivät halua äänestää. Ketkä kaksi? Ne ovat. Äänestys on päättynyt. 60 puolesta, kolme vastaan. Näin sydämelliset onnittelut rouva kollegalle ja menestystä neuvotteluihin. So, jetzt. Ja nyt jatkamme äänestämällä hunajasta. Tässä tarvitaan hiukan kärsivällisyyttä. Tämä on erittäin monimutkainen äänestyslista lista ja välillä ehkä tulee keskeyttää äänestys hetkeksi, jotta voimme mennä taaksepäin ja tarkistaa, mitä on jo tullut hyväksyttyä. 37, 38, 60 yhtenä ryhmänä puolesta Vastaan. Epäselvää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 45 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 39 ja 40 puolesta Vastaan. Tyhjää. Epäselvää. Tarkistetaan koneellisesti 39 ja 40 koneäänestys. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. So, wir können weitermachen. Wir müssen einmal was über... Voimme jatkaa. Meidän piti vain tarkistaa, että miten tämä vaikuttaa näihin muihin. Ja nyt jatkamme. Tarkistus 46. 46. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Sitten 43 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. 49 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 50 puolestaan. Vastaan. Tyhjää, hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Konsolidoitu ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten jatketaan tarkistuksesta 61, 62 ja Agri 7. 61, 62 ja Agri 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 63 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 9 puolesta. Vastaan. Tyhjää epäselvää. Kodeäänestys. 9. Olet kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. Tarkistetaan 21. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Hyvä, että tuli tarkistettua. 22 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Epäselvää tämäkin. Koneäänestys. 22. Olet kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 26 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmekymmentäviisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. seitsemäntoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ne Seuraava, joista äänestetään, onkin numero 19 puolesta. Vastaan. tyhjä, hyvä, hylätty. Tarkistetaan 19 Chris Davisin pyynnöstä. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 36 puolesta Vastaan. tyhjä Hylätty. 23 puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. 100 kuitenkin nyt ne verhot ylös, kun kerran sitä auringonvaloa on, niin mielellään siitä nauttisimme. Kiitos. 24 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Wir können jetzt direkt Nyt voimmekin äh, siirtyä ensimmäiseen loppuäänestykseen. Kaikki muu raukeaa ja nämä loppuäänestyksethän toimitetaan kaikki koneellisesti. Äänestys on alkanut. Final vote, the first one. Ensimmäinen näistä kolmesta loppuäänestyksestä nyt. Ovatko kaikki äänestäneet? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 47 puolesta 17 vastaan. Sitten jatkamme toisella loppuäänestyksellä. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 47 puolesta 15 vastaan hyväksytty. Ja nyt kysyisin esittelijä Rauha Görlingiltä, haluaisitteko te neuvottelumandaatin? Jos niin, sanokaa kyllä. Uh, thank, you, thank you, Chairman. Um, no. Kiitos, puheenjohtaja. Ei, en pidä mandaattia. Frau Görling. Rouva Görling ei, halua neuvottelumandaattia, en täällä myöskään näe muita, joten näin me päätämme tämän äänestyksen ja jatkomenettely on sitten sääntöjen mukainen. Hyvä, sydämelliset onnittelut. Nyt jatkamme. Seuraavana on vuorossa Chris Davisin mietintö. Vielleicht können diejenigen, die den Saal verlassen wollen. Ehkäpä ne, jotka haluavat poistua salista, voivat tehdä sen äänettömästi, jotta me voimme jatkaa rauhassa äänestyksiämme. Hyvä, joten aloitetaan ensimmäisenä konsolidoitu yksi puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi 25. Kaksikymmentäviisi puolesta vastaan. Tyhjää. Toimitetaan tämä äänestys koneellisesti. Tämä on epäselvä. 25 koneäänestys. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten konsolidoitu kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjä. EPP jätti äänestämättä. Me tarkistetaan konsolidoitu kaksi. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 37 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Epäselvää. Tarkistetaan tämäkin koneellisesti. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 38 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 39 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Konsolidoitu 4 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Konsolidoitu 3 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty sekin. Ja näin me jatkamme tarkistuksella 45 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Epäselvää. Varmuuden vuoksi vielä koneäänestys tarkistuksesta 45. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten konsolidoitu seitsemän puolesta Vastaan. Vihreillä on neljällä vasta-äänellä enemmistö, niinkö? Ehkäpä jotkut voisivat nyt kuitenkin osallistua tähän äänestykseen kättä nostamallakin, mutta nyt äänestetään koneellisesti tästä konsolidoidusta seitsemäisestä. Kaikki äänestäneet äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten 54 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Konsolidoitu 5 puolesta. Vastaan. Tarkistetaanpa tämä konsolidoitu 5 koneellisesti. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt hyväksytty. 63 puolesta. Vastaan. Hylätty. Konsolidoitu 6 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan kuusikin. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Jatkamme tarkistuksesta 77 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 79 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty sekin. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 83 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistetaan kuitenkin. 86. Ne ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 87 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 88. Ja tarkistetaan 87 koneellisesti. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. 88 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Konsolidoitu 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Konsolidoitu 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Konsolidoitu 11 puolesta Aha, tarkistetaan 97 koneellisesti. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Konsolidoitu 11 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Konsolidoitu 14. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Hyvä on. Konsolidoitu 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Katsotaan. Katsotaan tuo konsolidoitu 11, sanoo puheenjohtaja. 12 12. Koneellisesti ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Konsolidoitu 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 118-119 identtiset puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 120 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 121 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 122. 121 vielä koneellisesti. Oletko kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt hylätty. 122 puolesta vastaan hyväksytty. 123 ja 124 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 126 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 128 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 125 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 127 raukea 129 ja 130 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 132 puolesta. Vastaan tyhjää. Epäselvää. Koneäänestys 132. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 133 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Epäselvää. Äänestetään koneellisesti 133. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyrätty. Sitten 138 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 135 puolesta. Vastaan. Epäselvä. 135 koneäänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 136 puolesta. 136 puolesta. Vastaan. Epäselvää. Koneäänestys on alkanut. 136. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 137 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Konsolidoitu 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 140 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Yksi puolesta. Vastaan tyhjää epäselvää. Äänestetään ykkösestä koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää epäselvää. Äänestetään koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? yhdeksän koneellisesti. Ovatko kaikki ääneet? Äänestys on päättynyt. Kymmenen puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan. Tyhjä. hylätty. Konsolidoitu yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tuossa on kappale C, Itre puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. tuossa on kappale D, Itre puolesta. Jaha, C, Itre. Halutaan vielä tarkistaa, ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Sitten tuo tuossa kappale D, Itre puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Jordan Tuoson kappale E, Itre puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kappale kaksi itre puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan vastaan tyhjää hylätty. yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksitoista puolesta tarkistetaan kymmenen Koneellisesti äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 11. Itre puolesta vastaan. Tyhjä, hylätty. 16 itre puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 18 itre puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tai hyväksytty. Päästetään koneellisesti. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 20 itre puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja nyt loppuäänestys toimitetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on näin päättynyt. 51 puolesta 12 vastaan, yksi tyhjä. Näin, mietintö on hyväksytty. Lämpimät onnittelut Chris Davis. Mitä mandaattia meillä ei kuitenkaan ole jaossa? Chris, please. Chairman, can I just thank the shadow rapporteurs? Voisinko käyttää varjoesittelijöitä panoksista erityisesti, koska näitä konsolidoituja tarkistuksia, ne paransivat merkittävästi alkuperäistä tekstiä, niin luulen, että olemme nyt antaneet aika selkeän kannanoton komissiolle tämän järjestelmän. Toivon, että se johtaa toimiin, joilla voidaan auttaa näiden teknologian kehittämistä. Niillä on merkittävä rooli, kun pyritään vähentämään hiilidioksidipäästöjen määrää ilmakehässä. Kiitoksia. Hyvä. Suuret kiitokset Chris Davis. Me jatkamme äänestyksiä ja seuraavana vuorossa on kollega Vittorio Prodin mietintö. Ja ihan kohta aloitetaan. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten on 55 puolesta vastaan SND ei ole mukana, miksei. Tämä on niin tylsää sanoa Rotberg. Vielä kerran, 5-5 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja eteenpäin mennään. Konsolidoitu neljää puolesta elektronisesti heti. Eli 4a elektronisesti tarkistetaan. 4a. Consolidated. Konsolidoitu 4a. Sivulla 7. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja 4b raukeaa. Hypätään eteenpäin. 148 puolesta vastaan tyhjää epäselvää. 148 elektronisesti. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty konsolidoitu viisi puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Ja hypätään kompromissi kuuteen puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Ja sitten kompromissi seitsemän puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 149 puolesta vastaan ja hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Työllisyys 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, viisi puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, työllisyys 12 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, tarkistus yksi puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, kaksi puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, viisi puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, neljä puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, kuusi puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Työllisyys yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Työllisyys kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 Ertu puolesta vastaan, tyhjää hyvä, hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta kohdalta 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja loppuäänestys, kuten aina sähköisesti, oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 60 puolesta yksi vastaan. Sitä myöten hyväksytty. Sydämelliset onnistelut, Vittorio Prodi. Please, Vittorio. Vorrei ringraziare... Eh, haluaisin kiittää kollegoita tuesta ja erityisesti haluaisin kiittää tohtori Grasso ja muuta henkilökuntaa avusta. Olen saanut todella, todella hyvää apua kompromissien laatimisessa, ta, laatimisessa heiltä. Kiitoksia. Dank. Paljon kiitoksia. Siirrytään eteenpäin Pilar Ajuusa mietintään. Gut, es geht los mit Imko. Aloitetaan Imko 1 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 6 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 6 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta. Vastaan hyväksytty Fem kahdeksan puolesta vastaan tyhjää epäselvää. Äänestetään Fem kahdeksan. Äänestys on alkanut. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty Fem yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, FEM 16 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Regi 13 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan, tyhjää. Se oli vain yksi äänestäjä. Äänestää vielä. 59 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Femme tarkistukset kaat raukevat kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sivu kolme Anna. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18.5 puolesta vastaan. Ja epäselvää. Tarkistetaan. Fem 18 elektronisesti. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Fem 13 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää epäselvää elektronisesti. Oletteko äänestäneet? Abstimulus. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 75 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. inko raukeaa 76, ensimmäinen osa puolesta. Vain toinen osa tulee äänestykseen. 76 toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Fem 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Fem 3 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan se ja hyväksytty. 85 puolesta vastaan ja hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Fem. Fem viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, imko 2 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty, 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksyttyä, Yhdeksän puolesta vastaan. Ei, me tulemmekin FEM yhteen, korjaan itseni. FEM naisvalikunta yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytte 13 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytte sitä 14 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytte 15 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytte konsolidoitu B puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Imko 3 puolesta vastaan tyhjää. Epäselvää. Tarkistetaan elektronisesti. Abgestimmt. Abstimmung ist Äänestys on päättynyt. Hyväksytystä 20 puolesta. Vastaan tyhjää Hyväksytystä 21. raukeaa. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Iko 10 puolesta. Vastaa tyhjää hyväksytty. 125. Fem 4 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Fem 6 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Iko 14 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 126 raukea. Imko 12 raukea myös. Jatkotaan. Fem 7. Naisvalikunta seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää hylätty 12 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty Fem 14 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty Fem 20 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Regi 3. Raukeaa johdataan kohtaan A. A. Kaksi puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. Neljä ja viisi. Vastaan vasta hyväksytty kuusi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 14 raukea 14 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 15 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 16 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hyväksytty. Hylätty. 17 äh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää. Epäselvää. 32 elektronisesti. Haben alle abgestimmt. Abstimmung ist geschlossen. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Konsolidoitu A. Puolesta Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 40 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 47 puolesta. Vastaan. Vastaan. Hyväksytty. 48 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää epäselvää. Tarkistetaan 51 elektronisesti. Abstimmung ist geschlossen. Äänestys on päättynyt. Selkeästi hylätty. Ricky, so for one vote for the three of them. So, dann kommen wir zur elektronischen Schlussabstimmung. Abstimmung ist eröffnet. Elektroninen loppuäänestys. Äänestys on alkanut, oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. kaksi puolesta, ei tyhjä, ei vastaan. Sydämelliset onnittelut. So, weiter geht's mit dem Bericht der Kollegen. Ja sitten Esther de Lange. Rava kollega, voimme aloittaa. Aloitetaan. 43 puolestaan. Vastaan. Tyhjää hylätty. Epäselvää. Elektronisesti 43. Oletko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 27 puolesta, 33 vastaan, hylätty, konsolidoitu, 3 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, 49 puolesta, vastaan, tyhjää, epäselvää, 49 tarkistetaan elektronisesti. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist. Alles ist päättynyt. Hylätty. Kompromissi neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää hyvä. 54 puolesta. Vastaan. Hylätty. Angri 5 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja kun täällä on puhelimessa tai jotain, mutta se kyllä häiritsee kauheasti. Kiitos. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan. Tyhjää hylätte 64 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 1, osa 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta, ja kun se raukeaakin 71 puolesta vastaan tyhjää hy, epäselvää. Äänestään 71 elektronisesti, Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Ist abgelehnt. Hylätty. 72 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan. Tyhjää epäselvää. Tarkistetaan 75 elektronisesti. Oletteko äänestäneet? Hyväksytty. 123 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Imko 6 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan. Tyhjää epäselvää tarkistetaan. Gestimmt. Abstimmung ist geschlossen. Ist abgelehnt. Hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 16 ja 6, niistä ei tarvitse äänestää. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää, epäselvää. Tarkistetaan. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 88 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 89 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 ja ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää epäselvää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sulinen y- tarkistus 1 puole- 99 puolesta. Suullisen tarkistuksen kerran siis 98 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Konsolidoitu 7 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää epäselvää. Elektroninen tarkistus 107. Oletteko äänestäneet? Selkeästi hylätty 101. Puolesta vastaan tyhjää. Epäselvää sekin. Äänestään 101 uudestaan. Elektronisesti oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 112 puolesta. Vastaan. Ja hyväksytty. 113 puolesta. Vastaan. Ja hyväksytty. 114 puolesta. Tarkistetaan 113 toiveen mukaan 113. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty on 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 116 puolesta vastaan tyhjää myös hyväksytty kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Imko yksi. Raukeaa. Kyllä. 121 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 122 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Agri 7 puolesta. Ei sitä tarvitsekaan äänestää. Agri 14, josta ei tarvitse myöskään äänestää. Horst Schnellhardt 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksyttöstä 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 127 puolesta vastaan tyhjää hylätty 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 9 puolesta vastaan ja hyväksytty. Imko kahdeksan puolesta. Ja kun se raukeakin, seuraavakin jatketaan seitsemän kolmella puolesta vastaan ja hyväksytty. 131 suullisella tarkistuksella. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 135 puolestaan vastaan. Se jää hyväksytty. 136 puolesta vastaan. Se jää hyväksytty. 137 puolesta vastaan. Tyhjää on epäselvää. Tarkistetaan 137. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Ist angenommen. Hyväksytty se on. Kompromissi 10. Puolesta hyväksytty. 140 puolesta, ei kun se raukeaakin. 141, anteeksi, 141 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty, 143 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty, 11 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty, Agri 15 puolesta vastaan. Tyhjää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 Abstimmung ist geschlossen. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissi yksi. Piti sitä sitten äänestää. Kompromissi yksi. Puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta. Vastaan. Epäselvä. 24 elektronisessa. Alle abgestimmt. Abstimmung ist geschlossen ist angenommen. Hyväksytty 25 puolesta, vasta, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, konsolidoitu 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Feld. Sehän oli rauennut. 33 sitten. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 raukeaa, 37 puolesta vastaan tyhjää hyväkset, 38 puolesta vastaan tyhjää hyväkset, 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistetaan 41 elektronisesti. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Hyväksytty. 42 puolesta. Vastaan. Ja hylätty. Korjaan tämä. Tarkistetaan 42kin. Haben alle abgestimmt. Abstimmung ist geschlossen. Ist angenommen. Hyväksytty. Ja nyt loppuäänestys elektronisesti. Äänestys alkaa. Alle abgestimmt. Abstimmung ist geschlossen. Herzlichen Glückwunsch. Sydämelliset onnittelut Esther Lange 58 ääntä puolesta. So, jetzt haben wir Wildlife Crime. Ja sitten luonnonvaraisiin eläimiin kohdistuvat rikokset ja kasveihin.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 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan. Neljäkymmentäseitsemän, neljäkymmentäkaksi, neljäkymmentäkaksi. 42 tarkistetaan elektronisesti. Gefordert. Dem kommen wir nach. Haben alle abgestimmt. Oletko äänestäneet? 7-0. 47. 47 puolestaan. Vastaan. Tyhjää. Tarkista. 47 puolestaan. Öö, äh, elektronisesti. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 46 puolestaan vastaan tyhjää hylätty. 43 vedetty pois, 4, 4 ja 5 yhdessä puolesta vastaan. Tyhjää epäselvää tarkistetaan. 4, 4 ja 5 elektronis elektronisesti. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan. 54 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan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 vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ei, kun ei ole selvää. 78 elektronisesti. Alle abgestimmt. Abstimmung ist geschlossen. Ist abgelehnt. Hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. 82 tarkistus. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Hyvä. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4 puolesta vastaan ja hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta, seitsemän vastaan hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta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 hyväksytty ja sitten päätöslauselmasta kokonaisuudessaan elektronisesti. Haben alle abgestimmt? Abstimmung geschlossen. Äänestys on päättynyt. 57 puolesta, vain kaksi vastaan, ei tyhjään. Sydämelliset onnittelut päätöslauselman tekijälle. Ja tätä myöten on päivän istunto päättynyt ja tapaamme ko- koordinaattorit tapaan huomenna yhdeksältä uudestaan ja muut kymmeneltä Koni Hedegaardin kanssa. Hyvää iltaa huomiseen.